sitten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Keskustelun aluksi antaisin neljän minuutin puheenvuoron esittelijälle. Kiitoksia. Tämä on ensimmäinen asetusmuutos ennen kuin mennään Lissabonin sopimukseen. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä Vansuli Limas, Balen, Nicholson, Evans ja Rasbach heidän työstään. Ne neuvottelut olivat monimutkaiset. Haluaisin kiittää myös parlamentin oikeudellista yksikköä ja neuvostoa, komissiota myöskin. Tämän Tämä aihe sovittiin ympäristövaliokunnassa joulukuussa ja tänä vuonna olemme tehneet töitä artikla 290 artiklan parissa. Joskus vaikuttaa siltä, että tämä sopimus karkaisi käsistä, mutta onnistuimme kuitenkin, saimme aikaan sopimuksen ja niinpä me voimme vakuuttaa, että lemmikieläinten omistajat voivat edelleen matkustaa EU-rajojen yli eläintensä kanssa ja me eh, mahdollistamme tiettyjen jäsenvaltioiden eh, noudattaa tiukempaa lainsäädäntöä 18 eh, kuukauden ajan. Tämä muutettu asetus se on edistysaskel ja eh, siinä eh, raivotautitilanne paranee kautta Euroopan. Eh, siinä otetaan käyttöön viidessä jäsenvaltioissa siirtymäaika 31. päivä joulukuuta 2011. Siinä ehdotetaan, että siirtymäjärjestely Siihen tulee mukaan myös puutiaiset ja rakkulamatotauti. Eh, mitä tulee eh, komitologiamenettelyyn, komission eh, pitäisi soveltaa myös sitä niin, että 2090 artiklaa noudatetaan. Ja näin voidaan hyväksyä parlamentissa ei-lainsäädännöllisiä säädöksiä. Mitä tulee esimerkiksi eh, muihin tauteihin kuin raivotauteihin, eh, niitä voi levitä ja eh, nyt voidaan ottaa käyttöön tiettyjä ennaltaehkäiseviä toimia niitä varten. Eläinten tunnistussäännöksiä voitaisiin muuttaa ja kolmanneksi myös teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat raivotauti rokotusohjelmia. Niitä voidaan muuttaa, jotta otetaan huomioon teknologian edistyminen. Me olemme sopineet tämän sanamuodosta eh, tarkastellen artiklaa 2090 ja tässä eh, pitää ottaa huomioon myös Lissabonin sopimus. Nyt on kiireellistä saada tämä asia kuntoon. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tämä on demokraattisesti tärkeä osoitus siitä, että meidän pitää olla instituutiona mukana. Pienen ryhmän jäsen päätee, pääsee laatimaan näin monimutkaista mietintöä, joten haluaisin vielä kerran kiittää komissio, parlamentti ja neuvosto. Me olemme tehneet yhteistyötä eh, väsymättömästi tässä asiassa. Toivottavasti kollegat tukevat meitä äänestyksessä. Kiitoksia. I thank you, Madame de Bruyne. Now Commissioner de Bruyne. Sitten komission jäsen Dalli. Puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää ympäristön, kansanterveyden ja elintarviketurvallisuuden valiokuntaa työstä tässä asiassa. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijä Arvel Bröniä hänen pyrkimyksistään saada aikaan sopimus tästä asiasta, joka on hyvin arkaluontoinen joillekin jäsenvaltioille. Arvostamme myös sitä, että asiaan liittyvien asioiden lisäksi on täytynyt ohjata prosessia koskien delegoituja säädöksiä, joka on ollut ongelmallinen asia. Kiitoksia paljon. Kolmen toimijan väliset keskustelut ovat mielestäni johtaneet kompromissitekstiin, joka täysin heijastaa näitä teknisiä toimenpiteitä, joita komissio on ehdottanut, ja käsittelee myös tätä tarvittavaa ehdotusten mukauttamista Lissabonin sopimukseen erällä tavalla, tai sillä tavalla, joka on komissiolle hyväksyttävissä. Yhteinen työmme on ollut todellakin monimutkaista ja tämä sopeuttaminen sitä hidastanut. Kuitenkin nyt voidaan varmistaa se, että työ saadaan ajoissa loppuun. Ennen kuin äänestetään kompromissitekstistä, niin sitä en ole mielelläni voin vahvistaa, että komissio ei pyri ehdottamaan mitään tämän siirtymäkauden lisää jatkamista, joka siis 31. joulukuuta 2011 loppuu. Eli täysin harmonisoidut säännöt ovat voimassa 2012 vuoden alusta lähtien. Kuitenkin komissio ei aikoo pyr- pyrkii asetuksen uudelleenarviointiin ennen kesäkuuta 2011 koskien juuri toimeenpanoja delegoituja säädöksiä. Delegoiduista säädöksistä komissio ottaa huomioon myös sen, että täytyy varmistaa, että parlamentti ja neuvosto pystyvät prerogatiivioikeuksiaan toteuttamaan tietyt näissä aika, annetuissa aikarajoissa. Lopulta voin varmistaa komission sitoumuksen, joka on tehty yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa siihen, että tämän asetuksen säännökset eh, eivät rajoita 2090 artiklaa perussopimuksessa tai muita säännöksiä, jotka tällaisia säännöksiä sisältävät. Toivottavasti parlamentti hyväksyy kompromissitekstin, joka mielestäni ottaa huomioon kaikki tämän talon esille ottamat huolenaiheet asianmukaisesti. Kiitoksia, herra Dalli. Nyt poliittisten ryhmien nimissä puhuvat, ja heistä ensimmäinen on EPP puolesta herra Fjellner. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia komission jäsen Tämä on erittäin tärkeä mietintö osittain. Se, että meidän pitäisi helpottaa lemmikkieläinten liikkumista Euroopassa, mutta on tärkeää myöskin se, että kyseessä on se, että miten me voimme estää eh, sairauksien leviäminen vaarallisella tavalla Eurooppaan. Niin ruotsalaisena parlamentin jäsenenä olen erittäin kiinnostunut tästä kysymyksestä, koska tiedämme, että on olemassa kaksi sairautta, joita meitä onneksi ei vielä ole Ruotsissa. Eli meillä on raivotauti ja ekinokokkoosi, eli rakkulammatotauti. Eh, ja nyt olemme olleet huolissamme siitä, että ei otettaisi huomioon niitä sääntöjä, mitä meillä on olemassa Ruotsissa, jolla haluamme estää sen, että raivotauti tai ekinokokkoosi tulee Ruotsiin. Eh, ja jos ajatellaan sitä, mitä meillä on, joka mie- miten meillä on eh, joka miehen oikeus Ruotsissa, että kaikilla on vapaus kulkea vapaasti, eri puolilla maata. Ja siksi meillä on siirtymäkausi Ruotsissa näille poikkeuksille. Sitä varten haluamme estää sen, että näitä sairauksia ei tule meille. Tämä ei ollut ihan itsestään selvää koko prosessin aikana, vaan ainakin komitologia menettely keskusteluista. Minä olin huolissani siitä, että tulisi porsanreikä tähän keskusteluun ja sitä kautta olisi mahdollisuus, että nämä sairaudet tulevat Ruotsiin. Mutta minä pyydän, että kovasti tehdään työtä sen edestä, että eh, mahdollistetaan se, että kotieläimet pääsevät liikkumaan Euroopassa, mutta kuitenkin, että ei levitetä niitä sairauksia, mitä Euroopassa on olemassa. Ja nyt toivon, että meidän ei tarvitsisi missään Euroopassa olla huolissamme siitä, että tulee tämän tyyppisiä sairauksia Eurooppaan. Eli kiitän esittelijää, neuvostoa ja komission jäsentä. Linda McEwan for the Socialist and... Nyt Linda McEwan sosialistien demokraattiryhmän puolesta. Thank you, President. Can I start by thanking... Kiitoksia. Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää ja Mielenkiintoinen tehtävä tämä oli aika monimutkainen kuitenkin, kun neuvottelimme näistä delegoidusta säädöksistä eh, ilman ennakkotapauksia, joten haluan onnitella häntä komissiota ja neuvostoa. Ensimmäinen eh, ratkaisu komissiolta myös Kyse on ollut lähinnä teknisistä kysymyksistä, mutta tämä on tärkeä lainsäädäntökappale kansalaisille, jotka eh, matkustavat lemmikkiensä kanssa EU-ssa vapaasti ja kun hyväksyimme tämän muutama vuosi sitten, sitä tuettiin paljon, mutta tietenkin on olemassa tämä siirtymäaika, jonka Fjellnerkin mainitsi. On tärkeää, että estetään näiden tautien leviäminen maihin, joissa niitä ei ole, joten erittäin hyvä, että on tämä siirtymäkausi. Ja sitten kun meillä on uusi lainsäädäntö, kaikissa maissa, niin siihen mennessä meillä on jo paljon korkeammalla tasolla eläinten hyvinvointi Komitologiakysymyksestä sitten meidän ryhmämme tukee neuvoteltua kompromissia ja parlamentilla pitäisi olla eh, tasavertainen asema eh, lainsäätäjänä tässä. Koko kysymys eh, koski näistä, näitä asiantuntijoita, keitä he olisivat, mutta kun me puhumme asiantuntijoista, tämä viittaa luottaa kaikkiin asiantuntijoihin ja komissio tarkastelee asiantuntijoita myös kansalaisjärjestöistä jäsenvaltioissa ja näitä myös parlamentti suosittelee. Olen erittäin tyytyväinen, että saimme aikaan sopimuksen. Nyt kun sovimme siirtymäajasta, sekin on hyvä, ja odotamme komission ehdotuksia uudeksi lainsäädännöksi. Kiitos. Nyt Rova Valean liberaalien, liberaalidemokraattien liitoryhmästä. Kolme ja puoli minuuttia. Thank you, Chair. Commissioner, colleagues. Let's recall... Puhemies, muistetaan, että vapaa liikkuminen on ollut yhtenäismarkkinoiden yksi peruspilari. Sillä pyritään mittakaavaetuihin ja kilpailuetuihin ja tehdä Euroopasta houkutteleva. Kun ihmiset voivat liikkua vapaasti EU:ssa, siitä on tullut ei pelkästään perusosatekijä sisämarkkinoita, vaan perusoikeus myös. Esteiden poistaminen, joita eri kansalliset säännökset ja sääntelyt aiheuttavat, niin sekä yritykset että kansalaiset voivat kukoistaa. Myöskin mahdollisuus EU-kansalaisille ottaa lemmikit mukaansa ilman, että kansalliset säädökset koskevat asiaa, on tärkeä, koska se merkittävästi voi, voisi rajoittaa, jos näin olisi, tai siis tässä kuluja rajoitetaan. Tämä passijärjestelmä, joka eläinterveystoimenpiteitä äh, harmonisoi, on hyvä. Olen saman aikaan samaa mieltä sen kanssa, että meidän täytyy varmistaa korkea suojelun tasot ihmisten elämän terveydelle. Tämä siirtymäkausi mahdollistaa sen, että asia voidaan valmistella paremmin. 2011 asti jatketaan siis tätä silmiestelyä tietyille maille, koska täytyy niissä maissa ottaa terveysriskit huomioon. Kuitenkaan ei ole ensimmäinen kerta, kun jotkut jäsenvaltiot saavat äh, soveltaa ankarampia terveysvaatimuksia kuin muut. Alun perin siirtymäkausi keski 2008 lokakuuhun asti ja sitten sitä pidennettiin 2010 asti. Nyt olemme sopineet uudesta, vielä yhdestä pidennyksestä, eli kun jäsenvaltioiden pelkoja kohtaan. Minulla on tiettyä myötätuntoa ja ymmärrän, että pidennys liittyisi EU-rahoittamiin rokotusohjelmiin sylvaattisen rapieksi väitämisen tietyissä estämisen tietyissä jäsenvaltioissa, niin tämä pitäisi olla viimeinen kerta, kun nämä jäsenvaltiot erityiskohtelusta hyötyvät. olkaamme kaikki sitä mieltä, että tämä siirtymäkausi se pitää olla rajoitettu ja yhtenäiset olosuhteet täytyy varmistaa niin nopeasti kuin mahdollista. On mielenkiintoista, että mitä että keskustelu on syntynyt siitä, että miten Lissabonin uusia säännöksiä sovelletaan kombinatoriikamenettelyn osalta. Tämä on ensimmäinen yhteispäätösmenettely, jossa nämä säädökset pannaan käytäntöön. Kun otetaan huomioon Euroopan parlamentin uudet toimivaltuudet, niin meille oli olennaista se, että tämä asetus ei asettaisi ennakkopäätöstä tuleville päätöksille. Parlamentin välillä onkin sovittu trilogian aikana siitä, että tämä asia ei pitäisi käsitelläkään ennakkotapauksena. Mr. Nicholson for one. Sitten herra Nicholson, minuutti konservatistit ja reformistit. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää tästä kovasta työstä mietinnön parissa. Aluksi ajateltiin, että tämä asia ei aiheuttaisi paljonkaan ongelmia, mutta se osoittautui hankalammaksi kuin ajateltiin. Mietinnön Mulla pian piti eh, todellakin eh, ottaa yhteyttä eri tahoihin, mutta piti eh, varmistua siitä, että pitäydytään myös aikarajoissa. Meillä oli kovasti kiire, että takaamme tämän, tämän vuonna alkaneen jatkoajan. Minun mielestäni tämä on tärkeä säädös, joka tukee mm, niitä alueita, jotka ovat raivotautujuhan alaisia – Toivottavasti 2011 loppuun mennessä rokotusohjelmat ovat parantaneet tautitilannetta. Siihen mennessä kuitenkin me olemme löytäneet keinon, jonka avulla voimme siirtymäajallakin toimia ennen kuin menemme samaan järjestelmään kaikissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Thank you, Mr. Nicholson. Now... Kiitoksia, herra Nicholson. Ja nyt Rova Rospa, kaksi minuuttia. Kiitoksia De Bruyne tästä isosta työstä, jolla on ähm, ajankohtaistettu äh, teknisiä määräyksiä, jotka liittyvät lemmikkieläinten kanssa liikkumisen monissa. Perheissä joudutaan käymään aikamoista paperisotaa, kun matkustetaan, kun koko perheen jäsenet lähtevät lomille mutta se on välttämätöntä. Joissakin maissa taistellaan voimakkaasti ö, tiettyjä eläinsairauksia vastaan, jos ajatellaan karanteenia ja sitten matkan jälkeen ja ennen sitä tapahtuvat eläinlääkärin tutkimukset ja sitten pak- ö, villieläinten pakkorokotukset – Eh, mainitakseni vain muutamia. Ja minä varsin hyvin ymmärrän, että monet jäsenvaltiot pelkäävät sitä, että siirtyy tällaisia sairauksia omalle alueelle. Ja minusta on eh, hyvä kunnioittaa heidän eh, korkeita turvallisuusvaatimuksiaan. Ja siksi haluan kuitenkin kysyä komissiolta, että eikö olisi syytä toteuttaa eläinlääkäreiden tarkastukset rajoilla, koska me tiedämme kuitenkin, että villieläimillä on mahdollisuus kulkea rajojen yli on mahdollisuus valvoa myöskin eläinkuljetuksia, joissa ei toteuteta EUn vaatimuksia ja eh, rajavalvonnassa voidaan myöskin nämä eri sairaudet todeta. Kiitoksia puhemies. Thank you very much. me... Kiitoksia paljon. Sitten herra Schnellhardt, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vielen Dank, herr Kiitoksia puhemies, herra komissaari, sydämellisesti tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Arvoisat naiset ja herrat, myöskin eh, tunnustus eh, esittelijälle, joka on tehnyt hyvää työtä. Minusta tässä mietinnössä katetaan monia eri aloja. Meillä tietenkin on viime vuosien aikana lemmikkieläinten määrä lisääntynyt ja myöskin se toive, että nämä eläimet voidaan ottaa mukaan matkoille on lisääntynyt. Tämä on tärkeää, eh, jotta mm, eh, saadaan kotoisa tunne. Siksi meidän täytyy tehdä työtä Euroopassa niin, että eläintaudit eivät leviä Euroopassa. Hyvät naiset ja herrat, meillä on sääntöjä, varsin hyviä sääntöjä, myöskin direktiivissä 998-2003 ja myöskin vuonna 2011 meillä tulee olemaan kotieläinpassi, jossa selkeästi merkitään, mitä rokotuksia eläimillä on ja sitten sähköinen tunnistus estää myöskin petokset ja väärännykset. Mutta hyvät naiset ja herrat, me olemme viime vuosien aikana tehneet hyvin paljon, jotta eläin sairaudet pystytään välttämään Euroopassa, eh, varsinkin mitä tulee raivotautiin. Tässä ajattelen komission toimia, joka on eh, rahoittanut ja toteuttanut raivotautirokotukset villieläimille. Tämä on hyvin kallis asia ja se täytyy tunnustaa, koska nämä eh, erityissäännöt, mitä joillekin maille hyväksytään, niin tämä rasittaa kansalaisia, enkä minä ymmärrä, tai minun mielestäni kulut eivät vastaa hyötyä. Minä olen saanut monilta kansalaisilta kansalaisilta kirjeitä Eh, jotka ovat valittaneet rajoille tapahtuvaa valvontaa esimerkiksi Isossa Britanniassa. Jos on matkustanut kaksi päivää liian aikaisin, niin 300 000, äh, 3000 euroa sakkoa on joutunut maksamaan. Ja minä kysynkin, että onko tämä menettelytapa oikea. Ja siksi komissaari sanon, että vielä yksi vuosi siirtymävaihetta ja sitten loppu Meillä on eurooppalaiset säännöt, jotka koskevat kaikkia. Ja sitten leviämismäärä jos eläintaudit tällaiseksi jäävät, niin kotieläinten kohdalla tässä muodossa tätä vaaraa ei enää ole. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt Jo Lainen, myöskin kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herra komissaari Dalli, sydämellisesti tervetuloa parlamenttiin. Voin olla kollega Snellhardin kanssa samaa mieltä siinä, että teillä on suuri tehtäväkenttä edessänne vuoteen 2011 jotta 27 valtiossa saadaan samat säännöt pätemään kaikkialla. Mitä tulee kotieläimiin, niin, että pystytään lemmikkieläimiä kulkemaan häiriöttä maasta toiseen ja että ne voidaan ottaa mukaan. Vapaa liikkuminen koirien ja kissojen kohdalla oli vuoden 2003 asetuksen tavoite. Nyt kolmatta kertaa meillä on poikkeus. Euroopan unionissa kaikki kestää tosi pitkään. Kymmenen vuotta pitää olla sopeutumisaikaa tällaisiin säädöksiin. Niin yksikään maa Euroopan unionissa ei tietenkään halua, että sinne tulee, siirtyy sairauksia. Ja minä kysyn myöskin, myöskin, että voiko 22 maata hyväksyä sen, että koiria ja kissoja voidaan kuljettaa mukana, mutta viisi maata ei sitä hyväksy. Tämä on asia, joka teidän täytyy tutkia, että vastaavatko nämä erityismääräykset vielä todellisuutta. Mm. Minä tiedän, että kansallisella tasolla käydään arkaluontoisia keskusteluja, mutta meillä on yksi oikeudellinen kenttä ja siksi toivon, että nämä säädökset saatetaan voimaan kaikissa maissa vuonna 2011 mennessä. Eh, herra Snellhack myöskin sanoi, että on olemassa eh, rokotuspassi ja eh, sähköinen tunnistus ja nämä tulevat olemaan voimassa myöskin näissä viidessä maassa, jos esimerkiksi lähdetään lomalle tai työhön ja halutaan ottaa kotieläimet mukaan Mm, tämä kotieläinasetus tulee olemaan historia, jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, niin me olemme nyt samalla tasolla ministerineuvoston kanssa, kun se on valtuuttanut komission mm, tämän asetuksen saattaman aikaan. Eli tämä on ollut kovaa taistelua ja onnittelut myöskin Rouva de Brunelle. Ja tämän taistelun kautta me aloitamme myöskin uuden aikakauden. Ehkä meillä on noin sata oikeudellista säädöstä vuodessa, mutta meillä on kuitenkin noin 6000 delega- delegaattia niin, että nähdään, että kuinka tärkeää on, että alusta lähtien lähdetään oikeille raiteille. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Chris Davis. Thank you, President. Kiitoksia puhemies ja komission jäsen. Haluan vain lyhyesti elistää tätä lainsäädäntöä. Se perustuu yhdistyneen kuningaskunnan lemmikkijärjestelmään, joka hyväksyttiin jo kymmeniä vuosia sitten, mutta se on onnistunut vähentämään tuota tilannetta ja se on aiheuttanut ongelmia sekä lemmikeille että niiden omistajille. Ymmärtääkseni ensimmäinen, joka hyötyi tästä, oli koira, jonka nimi oli Frodo Baggins. Ja sen jälkeen monet ovat pystyneet matkustamaan vapaammin. EU noudatti viisi vuotta sitten määriteltyjä periaatteita. Sadat tuhannet lemmikit matkustavat omistajiensa kanssa ja 60 prosenttia saattaa olla brittieläimiä. Se kertoo jotakin brittien luonteesta. Ja eh, tässä tasapaino on tärkeä myös. Eh, meidän pitää mahdollistaa liikkuminen ilman, että taudit leviävät. Ja eh, rabies on tässä saatu hyvin hallintaan. Siinä ollaan menty sadoista tapauksista alle 300 tapaukseen viime vuonna, eikä se koske lemmikkejä. Mutta fretit eivät kuitenkaan liiku niin paljon kuin ajattelin. Meillä on paljon frettien omistajia, jotka sanovat, että minkä tähden meidän eläimiämme ei oteta mukaan tähän lainsäädäntöön, koska haluamme mennä frettinäyttelyihin ympäri Eurooppaa. Tästä asiasta keskusteltiin ja ilmeisesti fretit voidaan myös rokottaa rabiesta vastaan, mutta sitä ei aina näy. Ja e, niitä tapauksia on ollut niin vähän, että ei ajateltu, että niitä otettaisiin mukaan, mutta e, minulle on kerrottu, että fretit liittyvät näin, e, liikkuvat näin vähän. Lainen sanoi, että esimerkiksi Portugalissa ei haluta viedä eläimiä näihin maihin, joissa on nämä tautiongelmia. Se voisi olla huonomminkin. Mutta lopuksi vielä nyt minä voin katsoa äänestäjiäni ja kun kysytään, että mitä EU tekee, niin voin sanoa, että voimme mahdollistaa sen, että voitte viedä myös lemmikkinne lomille kissat, koirat ja fretit. Thank you. I think it's... Kiitoksia. Mielestäni tämä on oikein tärkeä asia. Nyt herra Wojciechowski, seuraava puhuja, mutta häntä ei näyttänyt. Jos näin on, niin sitten herra Agnew. Kyllä puhemies. Ymmärrän, että alkuperäinen idea äh, lemmikkien passille tuli eräänlaisesta hullujen puolueesta UKsta, joka tämän vaarallisen systeemin äh, vetää yhteen. EUn passijärjestelmässä ei ole tällaista mm, tärkeää puskuria, joka UKssa oli aiemmin demokraattisen äh, valitun brittihallituksen pystyy ylittämään eu hallinto järjestelmä, joka liittyy rokotuksiin ja tähän liittyy myös paperityötä ja maanviljelijöiden tunnen tiedon rokotuksista. Se ei ole mikään tae siitä, etteikö eläimet voisi siirtää tauta ja rajojen yli. Rokotusten tehokkuus voi heikentyä monista asioista. Äh, sitä annetaan esimerkiksi eläimelle, jolla on jo se tauti, jota vastaan rokotetaan – ne voivat olla myös kantajia ilman oireita. Rokotteissa on eri laatuja, asteita ja ymmärrän, että ei ole standardointeja järjestelmän to- toimeenpanossa. Jotkut maat vaativat virallista passiporttia, jotkut hyväksyvät minkä tahansa dokumentin. Myöskään passia välttämättä hyväksytä todisteena rokotuksesta. Monet lentoyhtiöt sä koulut, koulutuksesta ei ole tarpeeksi henkilökunnalle Eli tämä on onnettomuus ja Massinen sanonut, että jos se on rikki, niin miksi pitäisi sitä korjata? Tätä komissio nyt tekee. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Davis. Nostaa sinisen kortin. Hänelle puheenvuoro. Äh, haluaisin kysyä teiltä, äh, eikö äh, tämä olisi voimakkaampi, jos UK olisi hyväksynyt tämän lainsäädännön kuin EU? I think the European Union has got EU on tullut liian suureksi, enkä usko tähän järjestelmään ollenkaan, ja se vain pahenee. Thank you, Madam McGuinness. Kiitoksia. Styrva McGuinness, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies ja kiitän esittelijää työstään ja jos tartun tähän, että älkää korjatko, jos ei ole rikki, niin sitä juuri teemme, me laajennamme poikkeuksia jäsenvaltioille, jotka ovat sen pyytäneet, mutta sallimme lemmikkien liittymisen ja vierailikin varmaan ajattelisivat tuolla lehtereillä, että on yksinkertaista siirtää lemmikkejä rajojen yli, mutta koska terveiset tulevat kysymyksiin, ei sinne niin yksinkertaista olla ja tiukkoja sääntöjä ja kontrollia tarvitaan tässä. Samalla kun tunnustetaan, että ihmiset haluavat lemmikkinsä turmoille britit, mutta muista jäsenvaltioista haluavat ottaa lemmikkinsä mukaan. Minun huoleni tästä mietinnöstä oli se, että, että saatettaisiin vesittyä näissä teknisissä asioissa, jotka koskevat Lissabonin jälkeistä elämää. Ja monet olivat sitä mieltä, että ei meidän pitäisi niistä huolehtia, eli sitä olisi huolta meille parlamenttina, ja esittelijä on hyvin tämän asian hoitanut, ja vaara oli se, että jos tämä olisi päässyt menemään tämä asia, niin meillä olisi ollut toimenpiteitä UK, Ruotsin ja Irlannin huolenaiheita käsittelemään, mutta nyt asian kunnossa. Tulevaisuus on paljon tärkeämpi. Komissiossa mainitsitte, että teillä oli suunnitelmia katsoa uutta lainsäädäntöä tässä suhteessa ja siitä meidän pitäisi puhua tässä vaiheessa jo. Ja me varmaan kaikki me tässä talossa haluamme, että ihmisen terveyden ihmisten elämän terveyden standardit ovat korkeat ja tämän lainsäädännön, jota luvasitte, pitäisi varmistaa esittelijänne, jotka ovat tämän mietinnön osalta tehneet, niin se on, kerron teille, että se on kaikkia huolenaiheita tyydyttänyt. Ei pelkästään minusta tänne vasemmalle, vaan olette järkevästi ja laajasti konsultoineet sitä, että mitä tarvitsemme uuden lainsäädännön suhteen eläinten kuljettamisessa. Kotieläimissäkin osalta tarvitsemme ei pelkästään kotieläimen vaan lemmikieläimen me tarvitsemme yksinkertaistetut säännökset. Rova Ulfkuk, puolitoista minuuttia. Eh, Puhemies, komissio on esittänyt hyvän ehdotuksen, joka liittyy lemmikkieläinten kuljetukseen, muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin soveltavissa. Minä olen vakuuttunut siitä, että myöskin on, annetaan mahdollisuus muun muassa Ruotsille säilyttää säädökset, jotka koskevat rakkulamatotautia. Maatalousministeriö Ruotsissa, siis vastuuviranomainen, on todennut, että ilman näitä eri, tätä erityisvalvontaa esimerkiksi rakkulamato olisi jo saapunut Ruotsiin – ja se saattaisi negatiivisesti vaikuttaa myöskin villieläinten liikkumiseen metsissä ja mailla. Ja tämä on sellaisessa maassa kuin Ruotsi uhka ihmisten liikkuvuudelle. Haluan kiittää tästä, että on tehty tämä tilapäinen ratkaisu ja komissio on kuunnellut meitä ja kiitän komissiota, esittelijä ja muita, jotka ovat puhuneet. Kiitoksia. Uh, kiitoksia. Sitten uh, Rova Childers, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kollegaa esittelijää kovasta työstä. 38-vuotias nainen kuoli Belfastissa ja se edelleenkin on suuri uhka tämä Arabiassa, Irlannissa. Ja tässä aivan äskettäin neljä henkeä sen jälkeen, kun oli tuotu laittomasti eläimiä maahan, kärsivät rabiessa on hyvin vakava tauti silloin, kun ensimmäiset oireet tulevat. Tämä tauti on ovillamme ja siitä syystä Irlannissa on hyvin tiukka säännöstä ajatellen tuontieläimiä. Ja ainoastaan tästä syystä olemme pysyneet raivotauti vapaina. Nyt meillä on siirtymäkauden järjestelmä, joka jatkuu ensi vuoden loppuun asti 2000 10. Äh, kesäkuuhun. Ja äh, Tämä on tärkeä ajatellen eläinten hyvinvointia, ei ainoastaan raivotautia ajatellen, vaan myös rakkulamatontautia ja puutiaisia ajatellen. Äh, Tämä eh, helpottaa eh, rajotaudin torjuntaa ja sitä, että se poistetaan koko Euroopasta. Eh, tämä on hyvin tärkeä kiireellinen asia. Kiitos. Nyt sitten menettelymään puhujalistaa. Kolme puheenvuoropyyntöä. Herra Mikolasic, minuutti. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, pár, vážené kolegyne a kolegovia. Súhlasím s doplňujúcim návrhom k nariadeniu o Hyvä puhemies, hyvä komissio, sen olen samaa mieltä esityksen kanssa näistä edelläkäytetyistä vaatimuksista, jotka mahdollistavat ja helpottavat matkustamista EU-rajojen tai eu sisällä. Haluaisin pitää hyvänä esittelijän työtä, koska la- tässä on hyvin hyvä laatu tässä mietinnössä, mukaan lukien nämä toimenpiteet, koskien rabiesrokotuksia, rokotuksia ja muut toimet. Olen vakuuttunut, että nämä toimenpiteet johtavat asetusten harmonisoimiseen sisämarkkinoilla EU-ssa ja pääsemme myös pois siitä, että tai tartuntatautien riski vähenee. Riskit tietysti ovat olemassa, kun lemmikkejä kuljetetaan. Ja sen vuoksi haluaisin tukea tämän siirtymäajan pidentämistä Kreikalle esimerkiksi, jossa sisäiset säännöt ovat tiukemmat. Järjestelmät perustuvat ennaltaehkäiseviin toimiin ja ottavat huomioon myös yksittäisten jäsenvaltioiden erityispiirteitä. Edustaja Sabo. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää tästä tehdystä työstä. Haluan onnitella myös niitä, jotka ovat edesauttaneet kompromissin syntymisessä. Erittäin hyvä, että voimme eh, edelleen nauttia eh, suojasta raivotautia vastaan. Mutta eh, edelleenkin voimme matkustaa lemmikkien kanssa erittäin hyvä kompromissi, tehokas vastaus siihen tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot ovat huolissaan tietyistä taudeista. Olen sitä mieltä, että silloin kun kyse on delegoiduista eh, säädöksistä, pitää käyttää jäsenvaltioiden asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita tai kansallisista parlamenteista asiantuntijoita. Eh, vastaisuudessa pitäisi toimia aivan samalla tavoin. Parlamentti on huolissaan mahdollisesta ennakkotapauksesta eh, Lissabonin tullessa voimaan. Kiitos. Mrs. Jotova is not in her chair. Jotova ei ole paikallaan, joten herra Mulzer, minuutti. Herr President. Kiitoksia puhemies. Puhemies, Euroopan unionin pyrkimykset eh, saada poistettua eläinten sairaudet, kuten esimerkiksi raivotauti ja rakulammatotauti. Se on erittäin hyvä ja siksi on erittäin myönteisesti suhtauduttava niihin toimenpiteisiin, että rajat ylittävät turistit voivat myöskin lemmikkieläimensä ottaa mukaan. Ja tässä kohdin lemmikkieläinten tunnistusmerkintä on merkittävä ja myöskin passit ovat merkittäviä. Mutta kuitenkin Itävallan kokemuksesta tiedän, että on olemassa sellaisia ilmiöitä, jotka tämän vaarantavat. Jos ajatellaan esimerkiksi maailmanlaajuista lemmikkieläinten salakuljetusta halpojen, halvoista maista Euroopan unionin, niin nämä saattavat tuoda myöskin näitä sairauksia mukanaan. Ja jos ajatellaan, että nämä salakuljettajat kulkevat ympäri Euroopan unionia myöskin Itävallan läpi, niin nämä eläimet saattavat tuoda tauteja mukanaan. Myöskin villieläimet kärsivät näistä sairauksista ja ne saattavat myöskin levittää esimerkiksi raivotauteja. On hyvä, että ryhdytään toimenpiteisiin näitä vastaan. Now I think the word goes to the commissioner. Nyt sitten puheenvuoro varmaankin komission jäsenellä, olkaa hyvä. Puheenpesivät jäsenet, mielestäni voimme kaikki olla ylpeitä tästä ripeästä edistyksestä tässä asiassa, jossa on ollut paljon aikapainetta ja vaikea oikeudellinen konteksti. 18 kuukauden pidennys siirtymäajalle, jolla säädellään lemmikkieläinen liikkuvista viiteen jäsenvaltioon antavat niille mahdollista mukautua tähän muuta EUta koskevaan järjestelyyn. Olen myös vahvistanut, että komissio ei pyri ehdottamaan vielä lisää siirtymäjärjestelyn pidennystä. Samaan aikaan komissio eh, tekee kattavan ehdotuksen, jolla pyritään muuttamaan asetus kokonaisuudessaan ja erityisesti vanha komis- komitologiasäännöt tuodaan vastaamaan Lissabonin sopimuksen henkeä ja kirjainta. Tämä on tärkeä asiakirja Euroopan kansalaisten kannalta ja olen iloinen, että tässä on päästy menestyksekkääseen lopputulokseen. Much, um... Kiitoksia paljon. Rovani Bryyn, kaksi minuuttia. Um, Kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi parlamenttiin ja eh, olen tyytyväinen mahdollisuuteen tehdä yhteistyötä hänen kanssaan ja olen tyytyväinen hänen kannanottoonsa. Tässä mietinnössä eh, sovittiin monista asioista komission kanssa. Haluan kiittää myös puhujia, joista suurin osa eh, kannattivat näitä suosituksia. Jotkut olivat kuitenkin vastaan me Aivan kuten komissio ehdotti, me haluamme, että asiaan suhtaudutaan tieteellisesti tukien ja komission jäsen suhtautuu erittävän varovaisesti asiaan. Ja on tärkeää, että siirtymäjärjestely päättyy samaan aikaan kun saattaa päätökseen myös rokotusohjelma, jolla poistetaan rabies. Sanottiin myös, että infrastruktuuria voidaan muuttaa ja henkilöstöä uudelleen kouluttaa. Siirtymäjärjestelyt jatketaan jäsenvaltioissa 2011 vuoden loppuun saakka ja eh, siihen saakka, eh, sen jälkeen nämä lemmikkien liikkuminen on harmonisoitua ja ihmiset pääsevät matkustamaan Euroopan unionissa lemmikkieläintensä kanssa, mutta siirtymäjärjestely mahdollistaa sen, että tietyt jäsenvaltiot voivat pitää yllä tiukempia säännöksiä. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet tässä monimutkaisessa työssä. Se on ollut vaikeata, mutta se on kyllä kannattanut. Kiitoksia. And thank you Ms. De Bruyne, and... Kiitoksia Robert De Bruynelle ja kaikille puhuneille kollegoille, komission jäsenelle. Keskustelu päättyy. Äänestys huomenna kello 12. Sitten komission julkilausuman matko